Guten Tag, herzlich willkommen zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Tervetuloa talousarvion valitukunnan kokoukseen. Lähdemmekin suoraan ensimmäisen kohtaan tässä ja se on hyväksyttykin näin nyt kun kaksi. Haluaisin nyt kertoa teille siitä, mitä ovat kielit, jotka ovat käytettävissä tässä kokouksessa ja niin kuin aina eh, Tämä on seurattu, kokous voidaan seurata entisestä. Meillä on kohta kolme ja toivon, että teillä kaikilla on mukana ne äänestyskortit. Kollega Bart Stas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä jotain esityslistasta, hyvä puheenjohtaja, mikäli mahdollista. Meillä on huomenna kuuleminen Selmayerin asiasta ja se on nyt kello 14.30-16.30. Ja sitten siellä on toinen asiakohta 16.30-17, eli ensimmäinen äh, keskustelu päätöslauselmasta. Onko tämä toinen kohta, tämä päätöslauselmakeskustelu, eikö sitä voitaisi hieman äh, lyhentää, koska meidän täytyy tätä tekstiä joka tapauksessa vielä muuttaa ja muokata sen perusteella, mitä Öttinger meille kertoo. Joten pyytäisin, että sen vuoksi 30 minuutin sijaan tämä esityslistan kohta voisi kestää vain vaikkapa 10 minuuttia ja silloin me voisimme kuulemistilaisuudessa antaa mahdollisuuden useammalle ihmiselle puhua. Olisiko tämä mahdollista? Im Moment wissen wir nicht, ob... Emme vielä tiedä, onko komissiosilla aikaa enemmän kuin puolitoista tuntia, mutta oletamme, että asiat, niiden käsittely kestää niin kauan kuin kestää, niin ihan tavallistakin on ollut hyvä käytäntö täällä. Ja toivon, että kaikki kysymykset voidaan esittää ja niihin vastataan. Suunnitelma on se, että huomiseen mennessä esitän myös, myöskin päätösosamaesityksen ja pyytäisinkin tämän huomion, ennen kaikkea koordinaattorin huomion, kiinnittämään huomiota siihen, että olin iloinen siitä, jos saadaan allekirjoituksia, päätösosama vielä aivan valmis. Sitä vielä työnnetään sinne tänne, koska mehän haluamme mukaan arviointeja ja muuta. Te, te olette kutsuttuja allekirjoittamaan sen, jos olette sitä mieltä, että se vastaa teidän käsityksiänne. Ja huomenna aamupäivällä viimeistä luonnos on saatavilla, sitten viitaisin vielä siihen että luonnollisesti myös tarkistuksia voidaan tehdä siihen riippumatta siitä, allekirjoitatteko sen vai en. Thank you, Madam Chair. Well, I think... Kiitos. Luulen, että tämä tuntuu varsin järkevältä koska meillähän on aikaa käytössämme ja on hyvin tärkeää, että saamme hyvät kuulemiset ja hyvät kysymykset. Jos teidän mielestänne meidän vieraillamme on enemmän aikaa, voisimme todellakin ajatella, että meillä olisi enemmän kysymyksiä ja kuulemista, jotta keskittyisimme, keskittäisimme vähemmän aikaa päätöslauselmaan, joten tämä olisi hienoa. Noudatamme, esitämme kysymyksen tämän budjettista vastaavalle komissiolle, onko hän riittävästi enemmän aikaa käytettävissä. Jos on myöskin päätösasemaa, niistä kohdista täytyy keskustella. Jos hänellä ei siihen aikaa, teemme sen ilman häntä. Kyllä me aikaa löydämme kello 16.30 asti aikaan, kun voidaan hyvin käyttää. Ja jos tarvitsemme enemmän aikaa, niin se on sitten vain, vähän vain lausunto. Joka tapauksessa kysymys on tärkeä ja niiltä osin meidän pitäisi käyttää siihen todellakin riittävästi aikaa, koska huomenna aamupäivälläkin käsittelemme Unkaria ja eräitä muita tapauksia. Kollega Flanagan. Uh, that's all right. Now you've dealt with us. Hyvä on. Olen ihan samaa mieltä kuin aiemmat puhujat. Joten kysymme komission jäseneltä asiasta. Ja sitten tietysti uh, esineisiä kysymyksiä on, joita jo estetty sun, vaan siis seuraava. johdantokysymyksen voi esittelyn, sitten niitä kysymyksiä koordinaattikierroksen jälkeen, sitten vastauskierros, sitten kierros kaikkien jäsenten kysymyksiä, joten koordinaattorit, kaikki koordinaattorit huomenna saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja, ja sitten kaikki jäsenet tietysti myös saavat puheenvuoron. Minä olen kuitenkin se mieltä, että puheaikaan rajoitus on kaikille kahdesta kolmeen minuuttia, koska on tärkeää, että saamme aikaan myös tuloksia. Vart ihan hyvä, että pidätte kiinni ajoista, mutta kuitenkin, jos on koordinaattorin vuoro, niin onko tämä tästä pingpongia Ytingerin kanssa vai annatteko te esittää ensin kaikki vastaukset ja sitten komissio ja sen vastaa? Minusta tämä pingpong kysymyksen esittäjän ja Ötingerin välillä tekisi tästä paljon elävämpää ja mielenkiintoisempaa kuin, että jos Ötinger yhtäkkiä joutuu vastaamaan pitkään määrän kysymyksiä, niin me tiedämme, että aina kysymyksiä unohtuu ja että se antaa hänelle silloin eh, mahdollisuuden väistellä ja vältellä kysymyksiä. Pingpong olisi mielestäni mielenkiintoisempaa. Ja kamerat eivät ole vieläkään kunnossa, koska te näytätte vieläkin aika hämäräpiirteiseltä. genau, das ist der Plan. genau, genau. genau, das ist der Plan. Niin, tämähän on suunnitelma. Tämä, tämä pysyy huomisen saakka tällaisena. Niin, voimme tietysti tehdä tämän pingponginakin silloin sanoisin kysymys kaksi minuuttia ja vastaus komissiosilta kolme minuuttia. Jotenkin siihen suuntaan. Näin tätä olemme suunnitelleet. Joten selvää on, että on viiden minuutin jakso, jos joku käyttää viisi minuuttia itse omaan puhumiseen komissioon, niin pitäisi vähemmän aikaa vastata. Näin tämä on hoidettu. Nyt tulemme siis kohtaan kolme äänestykseen komission vastuvapaudesta esittelijänä on herra Zellä. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Puheenjohtaja, me olemme puhuneet tästä jo niin paljon ja järjestäneet lukuisia kuulemisia, joten eiköhän nyt ole aika lähteä äänestämään ja viedä tämä mietintö päätökseen. Ja Ines, Ines. Niin, kiitos. Selleriltä sanoisin, haluaisin kuitenkin todeta, että vedän tarkistuksen 421. Neljäs, olen pahoillani. Tämän viikon aikana aika pahoittelen kovasti sitä, mutta on myöskin sitä kiitokset kärsivöistä. Siis 421, sen vedämme pois. Mien minta, 421. 421. 421. Das ist, ja. das ist genau, Seite 36. Niin, sivulla 36 äänestölistassa. 421. Ja, gut, dann, dann steht jetzt... No niin, mikä ei enää ole nyt aloittamisen tiellä ensin koeäänestystä näemme, kuinka monta edustajaa täällä on. Painakaa jotakin nappia, että näemme, ovatko kaikki paikalla. Onko joltakulta unohtunut äänestyskortti? So, es ist noch eine Karte da. Yksi kortti vielä puuttuu vielä, yksi kollega puuttuu vielä. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Yhdelläkään ryhmällä ei ole liikaa ääniä, joten olemme päätöksellä vastuuvapaudistuminnan tarkistukset 1, 2 ja 3, jotka äänestetään yhtenä kokonaisuuden puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten koneäänestyksen äänestyksellä. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt ääni 16.7 hyväksytty, joten ehdotamme vastuvapautta, sen myöntämistä. Nyt sitten päätösauselmaan ensin. Tulemme suoraan päätösauselmaan, joka on sivulla pitääkö meidän päättää myöskin tilinpäätöksestä sivulle 11, tarkistus 22 puolesta. Tässä 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus 22. Ennet. Äänestys päättyy, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Tässä on suullisella tarkistuksella. Onko siihen huomautettavaa? On huomautuksia suullisesta tarkistusta vastaan. Suullinen tarkistus on hylätty. Ja nyt sitten äänestykseen se tekstistä erillisäänestyksellä puolesta, va, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 32 koneäänestyksellä. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Hylätty. Kiitos. 33. Nel, viidesosa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää. Neljäsosa tarkistetaan vielä. Hylätty. Viidesosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34. Tähänkin on suunnin tarkistus. Onko huomautettavaa? Ei, se on hylätty. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, 37. 37 tarkistetaan. Se kyllä selvästi hyväksyttiin. Kaksi kollegaa vielä oli äänestänyt. Nyt. Hyväksytty selvästi. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Suurisella tarkistuksella ei huomatettavaa puolesta vastaan tyhjää e, hyväksy. 52 suurisella tarkistuksella ei huomatettavaa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52. im Check. Der Check beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko sekin? 53. The check is Äänestys päättyy, hylätty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tarkistetaan 58. Viisikymmentäkahdeksan. Hyväksytty. 59 suurella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 tyhjää. Tarkistetaan 68. Hyväksytty. 67 raukeaa, 69 puolesta vastaan tyhjää. 69 tarkistetaan, mistä se ylhettiin, mutta en ole aivan varma. Check. The Check is beendet, das ist angenommen. Hyväksytty, anteeksi. 70 puolesta vastaan tyhjää. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 71. 71. Der Check ist beendet. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 74 raukeaa, samoin 75. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää 78 tarkistetaan. Siinä saattoi olla pieni ero. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 uusilla tarkistuksella ei huomautettavaa puolesta. Te siis vastustatte suosta tarkistusta. Vain teksti sellaisenaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 on sama sieltä, samoin myös 80 suunnilleen tarkistuksella. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 suunnilleen tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 82. Tarkistus päättyy, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. 83 ja 24 yhtenä kokonaisuutena koneäänestyksellä tarkistetaan. Check is beendet. Äh, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27. 86 tarkistetaan. Der Check ist beendet. Das ist abgelehnt. Hylätty. Kiitos. Tarkistuksessa oli hyvin tärkeää. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä. Anteeksi, se raukeaa. Se raukeaa. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? 95 hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 raukeaa. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta 113 tarkistetaan. The check is Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voidaanko tarkistaa? 109. angenommen. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 suurella tarkistuksella. Yksi huoma- huomautettava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puoli- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 118. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta, se on sama sisältöinen, 22 vedetty pois. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 suullisella tarkistuksella ei huomatettavaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta tulemme 126. 124 raukeavat 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tarkistetaan. 127, uskon, että se hyväksyttiin. Die Zeitverzögerung im Handheben führt dazu, dass ja, es hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta ja äänestä 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää. 139 tarkistetaan. Check is beendet, das ist abgelehnt. Hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta, vastaan, tarkistetaan 150. Check is beendet. This is angenommen. Se on hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty 154 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 159 puolesta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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan 164. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 169 puolesta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 hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puol- ei vedetty takaisin. 179 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tarkistamme 180. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme myös koneellisesti. 181. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 183 vertaa takaisin. 184 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty

vastaan tyhjää hyväksytty, 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 193 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 193. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 195 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 196 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 198 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 199 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 201 puolesta, ei äänestä, 202 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 203 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meillä on suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta, ei itse tekstin puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Minusta se näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistamme. Johon se tar- hyväksytty on.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 219 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty 223 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 224 puolesta, vastaan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 A, tarvitaan tarkistaa. 226. Yksi vihreä liikaa. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 230. hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tarkistamme 233 selkeästi hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 235 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 236 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 237 puolesta, vastaan tyhjää, se lienee hylätty, mutta tarkistamme sen 237. 238 vastaan, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta ja 242 ja 243 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 241-243 hyväksytty. 244 ja 245 puolesta vastaan. Tarkistamme 244 ja 45. Hyväksytty. Seuraavat raukeavat. 248 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 200. Ai, te haluatte, että tarkistetaan 247, 248. Hylätty. 250 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 251 puol- ja 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 253 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 254 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 255 puolesta ja 256 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 255 ja 256 koneellinen tarkistus. Hyväksytty. 257 puolesta. Ah, se raukeaa. Sitten on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 258, 59 ja 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Hyväksytty. 261-6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268-71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Hyväksytty, anteeksi. 272273 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 272 ja 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty 274 vedetty takaisin. 275 ja 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 275 ja 6. Hyväksytty. 277 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 277 278. Hyväksytty. 279 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 279. Hylätty. 281 eh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. 281 Eli 281 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Kaksisataaseitsemänkymmentäyhdeksän hylättiin. kahdeksankymmentä puheenjohtaja korjaa. kaksista kahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 280. Hylätty. 281 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 281 toinen osa. Hyväksytty. 282 ja suullinen tarkistus. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 283. 282 tarkistetaan. Kaksi, kahdeksan, kolme, viisi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 291. kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 293. Hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 294. Hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 296. Hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 ei äänestetä. In favor. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis 301 tarkistetaan. It is adopted. Hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 302. It is adopted. Hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 304 puolesta, vedetty pois 305 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 307 vedetty pois, 308 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 308, hyväksytty. Olen pahoillani. Hmm. 309 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 310 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 311 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 311. Minä uskon, että se hyväksyttiin. Hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 313 suurella tarkistuksella. 312. Tarkistetaan 312. it was rejected. Hylätty. 313 suullisella tarkistuksella ei vastalausta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 322. It is adopted. Hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 324. It is adopted. Hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta raukeaa, 327 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 328 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 329 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 330 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 331 puolesta, vastaan, tyhjää. 331 tarkistetaan. No, it's rejected, yeah. Now I see it as well. Huh? <laughs> yeah. 332. 332 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 333 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 334 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 334? Hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjä Voidaanko tarkistaa tämä 335? Hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 339 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 340 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 341 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa 341 hyväksytty? 342. 340, ei kun tarkoitin 341 Hyväksytty. Anteeksi. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 343, 344 puolesta vastaan hylä, tyhjää, tarkistetaan 344 hyväksytty. Hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 suullinen tarkas, tarkistus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan vielä. Hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 349 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. 349. Ei, ei kaksi osaa, vaan jos hylätään suullinen tarkistus, niin se hyväksytään. 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 354 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanko vielä tuo 354? Se hylätään. 355 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 362 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 365 puolesta 367, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 368,

vastaan tyhjää, hyväksytty 371 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 372 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 373 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 373? Yksi ääni päättyy, puuttuu, hylätään. 374 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan vielä. 3, seitsemän puolesta vastaan Voidaanko tarkistaa 377 suullisen tarkistuksen kerran? Hyväksytty. Juu, on hyväksytty. 378 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 381 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 382 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 383 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 384 puolesta vastaan hyväksytty on, luulen kyllä. Tarkistetaan tämä vielä. Kyllä, joo, hyväksytty. 385 raukeaa 386 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 387 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 389 tar- suullinen tarkistus hyväksytty, 390 puolesta vastaan Eli 390 ja 391 ei tarvita äänestystä, siis 392 raukeaa myös 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 394 puolesta vastaan hyväksytty, 395 ja 396 puolesta vastaan hyväksytty, 397 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 398 hylätty, 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 401 ei äänestystä, 402 puolesta vastaan hyväksytty, 403 myös hyväksytty, 404 vastaan hylätään vai mitä 404 tarkistetaan vielä. Juu, hylätty kyllä. 405 puolesta vastaan hylätty hyväksytty, 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 407 puolesta vastaan hyväksytty, 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 409, niin 408 tarkistetaan ensin, juu, en huomannut. Juu, kyllä se hylätään. Joo, kiitos tästä. 409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty, 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 400 niin tarkistetaan tämä 414. Kyllä, hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 416 ei äänestystä, 417 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 418 kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan niin tarkistetaan 418 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Eka osa. Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 420 puolesta vastaan tyhjää hylätään, 421 puolesta on po- raukeaa, 422 hyväksytty, 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 425 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 427 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Voidaanko tarkistaa tämä ensimmäinen osa, siis 427, alkaa hylätään. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 429 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 430 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 431 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 432 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 438 suullinen tarkistus ei vastustusta. Siis te vastustatte mut, tarkistusta, mutta teksti kyllä, juu, no hyväksytty. 439 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Niin tarkistamme 439. 439, hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 443 hyväksytty. 444 kaksi osaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 445 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 446 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää. Se on, luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaan vielä. 447.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 AFET 1-5, kaikki yhdessä, AFET 1-5, puolesta vastaan tyhjää, hylätty, AFET 6, puolesta vastaan tyhjää, hylätty, hyväksytty, AFET, AFET 8-AFET 11 yhdessä, AFET 8-11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. DV 1-4 yhdessä. Eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 6 kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 7 puolesta vastaan Hyväksytty DV8, puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty DV9 on jo katettu. DV10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty DV11 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa DV11? Hylätty DV12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Voimmeko nyt äänestää Empl 1-6 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty Empl 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty Empl 8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty Empl 9 12 yhdessä. Empel 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Empel 10 puolesta vastaan tyhjää. Sehän on katettu katettu Empl ja 11 on katettu Empl 12 hyväksytään Envi 1-Envi 5 yhdessä, eikö? No. Envi, Envi 1-3 yhdessä puolesta, niin sehän on jo katettu, ei tarvitse äänestää. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätään, Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätään, Envi 6, Envi 5 tarkistetaan. Vielä tarkistetaan. Aha, Envi 5 hylätään. Envi 2 sitä se ei, ei kuulu, sitä ei ole katettu tässä, mutta ei ole tilaa. Nämä hajosijaitetut virastot eivät kuulu tähän vastuu, komission vastuuvapauteen, niin emme me, me emme äänestä, koska se ei kuulu tähän toimivaltaan sanoit, että se on toimivallan ulkopuolella vai mitä? Envi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytään, envi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytään, envi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätään, envi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytään, envi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätään, envi yksitoista puolesta vastaan hylätään. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Envi 14 ja 15 on jo katettu. Envi 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan tuo 16 vielä. Onko se hylätty vai ei? Alkaa. Se hylätään. Envi 17 ei osittaista vastuuvapautta, eli ei tarvitse äänestää Tran 1 ja 2 on jo katettu Tran 3 puolesta vastaan. Hyväksytään Tran 4 on jo katettu Tran 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätään. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Tran 7 se on jo katettu Tran 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään, Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 11 on jo katettu. Tran 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 14 puolesta vastaan se on jo katettu kuten 15, tran 16 puolesta, hyväksytty tran 17 puolesta, hyväksytty 18, 20 puolesta vastaan. Hetkinen, tarkistetaan tuo tran 20 vielä. hyväksytään. TRAN 21 on jo katettu regi 1-3, jos se on jo katettu regi 4, hyväksytty, regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tuo regi 5. Hylätään. 6-7 regi on jo katettu, regi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi, no ne on jo katettu, sitten agri, Agri ensimmäistä kolme hylätään, neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä tuo Agri neljä. Se on hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Agri 6 vielä. Hyväksytty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri kahdeksan Agri 12 on seuraava puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Agri 12. Se hyväksytään, juu. Agri 13 on jo katettu. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Agri 17 saadaanko enemmistö, kyllä. Ja muut on jo katettu PESH kolme puolesta vastaan hyväksytty, PESH viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty PES 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty PES 8, PES 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan PES kahdeksan. PES kahdeksan. Hyväksytty. Minun äänestysluettelossani tässä on kyllä miinus. PES 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty PES 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan PES 10. Olin vähän ihmeissäni ja siksi kysyin vähän, että mitä tässä tapahtuu. No niin, kiitos. Se on hyväksytty. PES 11, no se on jo katettu. Kult 1 puolesta hyväksytty, kult 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistetaan kult neljä, se on mielestäni hyväksytty. Se on hylätty ihan selkeästi. Kult, fi, kult viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kult kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kult seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kult seitsemän. hyväksytty. Kult kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kult 12-17, se on jo katettu. Kult 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kult 17, luulen, että se on hyväksytty Ah, se onkin hylätty. Libe. Libe neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Fem yksi. Fem yksi Eli liian paljon ääniä EPPltä ei. Se on, se on hyväksytty. FEM 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty FEM kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, anteeksi FEM seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan FEM seitsemän. Ja se on selkeästi hyväksytty FEM kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty FEM yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty FEM kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten tämä kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy 18.4. Onnittelut esittelijälle. I put to the vote the discharge business. No niin, sitten seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Onko tähän kommentteja? Ei. Selvä. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, tarkistamme koneellisesti numero seitsemän. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty kymmenen puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numero 10. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 13 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 13. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 17. hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 19. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 21. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten päätöslauselmäärätys tällaisenään muutettuna. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. The vote is closed. Thank you. Äänestys päättyy 18 puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten siirrymme äänestämään Tämän vuosittaisesta kertomuksesta eip rahoitustoiminnan valvonnasta 2016. Esittelijä Marko Valli. Yes, just in time. Uh, nothing. I would like to also to only to... Niin, kiitos. Halusin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja katsotaan nyt sitten, miten äänestys sujuu. Ehkä sitten <laughs> äänestyksen jälkeen tulen toisiin ajatuksiin. Ja, also. Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Kuusi tarkistetaan. Kuusi tarkistetaan. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi, anteeksi, 14 puolesta, vastaan tyhjää, anteeksi, Kompromissi kolme, anteeksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 19 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan numero 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 21. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan 24 tarkistetaan. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää 27 tarkistetaan. 27. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta 29 puolesta vastaan tyhjää Hyvä, hyväksytty, mutta tarkistetaan. Kollegat eivät jaksa oikein äänestää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vaan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. No. No. No. hyväksytty. 31 vedetty pois. 32 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 32. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 suullisella tarkistuksella. On, onko tähän vastalauseita? Esittelijältä siis, joten nyt itse teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 hyväksyttiin samalla ja sitten 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty anteeksi, ensimmäinen osa, siis hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. 64, eh, toinen osa tarkistetaan. The first was clearly, Hylätty. Ensimmäinen osa hyväksyttiin selkeästi. Toinen osa selkeästi hylättiin. Tarkistus 65 hyväksyttiin jo. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 69 69 puolesta vastaan. Tarkistetaan 69. hyväksytty. Se merkitsee sitä, että 68 raukeaa 71-72 myös. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Inta 1. And it is adopted. Inta... Hylätty. Sitten Inta 2 ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyvä. Inta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta seitsemän inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 13, Inta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten nimenhuuto äänestys päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. And it is adopted 20. Ja se päättyy 20 puolesta kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja kiitos tehdystä työstä. I put to the vote. Ja sitten uh, Yeah, I put to the vote the PIF report. Ja sitten äänestämme PIF-mietinnöstä. Gilles Pagnon on esittelijä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei. Aloitamme tarkistuksesta 11. PIF. Unionin taloudellisten etujen suojaaminen. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti 15. hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 52 hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 55 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistamme 55. Hylätty. 56 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme 56. hylätty selkeästi, olen pahoillani. 57 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 64 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta,

puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa 71. Hyväksytty. 72 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 73 toinen osa. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Numero yksi. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Numero neljä. Hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää. Hylätty kuusi puolesta, vastaan, tyhjää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 vastaan. Anteeksi, Libe 1, toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 2 on katettu. Live 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Live 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Live 5 on katettu. Puheenjohtaja korjaa. Live 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Live 6 on katettu. Live 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Live 8 ensimmäinen osa puolesta, se on katettu. Libe 8 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt päätöslausamme ehdotus kokonaisuudessaan näin muutettuna nimen äänestyksellä äänestys alkaa. Votes 21. Äänestys päättyy 21 puolesta yksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja näin koneäänestys on päättynyt. Ja nyt valmistelemme vaaliokunnan matkaa Latviaan ja Liettuaan. Yeah. Please. Sorry. Please leave the room as quiet as possible. Lähtäkää huoneesta niin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 niin, se nyt kohta seitsemän matkan valmistelu Liettuaan ja Latviaan 3.6. huhtikuuta. Saimme yhden päivän lisää matkaa aikaa pahoittelen kovasti sitä, että meitä jälleen kerran vain kolme. Kun on kolme on iloisia siitäkin. Lopuksi voisi varmaan olen vain kaksi, niin Derek ja minä. Varmaan menemme keskenämme. Se on kyllä vahinko, sillä kumpikin maa emme ole olleet vielä kertaakaan tämmöisessä Latviassa ja ajatellen ongelmia pankkisektorilla on hyvä, kun joku sitä hiukan käsittelee. Me emme ole koskaan oikein käsitelleet ö, Latviaa kunnolla lietua kyllä. Tämä on seurantamatka Ignalinaan, ydinvoimalaitokseen. Ja palvelee tietysti myös sitä, että voidaan katsoa, mikä on työn tilanne. Viimeksi jo teimme sitä. Ja nyt on kysymys siitä, miten uudet vaatimukset seuraavasta monimuotoista rahoituskehyksestä nousevat esille. Täällä on regionaa, paikallis empelia, kolmasta pääosasta henkilöä. Meitä kiinnostaa kovasti se, mitä teillä on meille sanottavaa, mitä teidän mielestänne tulisi tapahtua. Siellä haluaisin aloittaa aluepoliittisella valiokunnalla pääosastolla. Poliisi, olkaa hyvä. Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää. Ja lähdette nyt vierailemaan useassa hankkeessa, joita yhteisrahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta. Latviassa ja muutama rahoitetaan myös Liettuassa. Kumpikin maa ovat hyviä esimerkkejä ja hankkeet, jotka me olemme, jotka on valittu, vierailua varten edustavat hyvin toimiemme kirjoa, joita yhteisrahoitetaan meidän rahastoistamme. Jotkin on käynnistetty vuonna 2013 ja sairaalahanke esim. Riikassa aloitettiin jo 2007 2013 kaudelle ja sitä jatketaan nyt 2014-20 ja vierailette myös muiden sidosryhmien luona esim. Latvian rautatieyhtiö, jolla on suurempi hanke, jolla sähköistetään rataverkko jatkoa ja siitä tulee varmaan suurin hanke tällä ohjelmakaudella ja odotetaan, että että tässä meidän osuutemme olisi 345 miljoonaa euroa. Ja sitten tutustutte myös Latvian julkiseen kehitysinstituutioon, joka on julkinen pankki, jolla pannaan täytäntöön rahoitusvälineitä, joilla tuetaan energiatehokkuusprojekteja maassa. Ja me katsomme, että kummatkin sidosryhmät tai tuen saajat toimivat melko tehokkaasti meidän näkökulmastamme. Ja totta on, että ohjelman täytäntöönpano äh, ainakin menojen osalta ollut ihan suorituskykyistä, ainakin projektien valinnan perusteella, joten emme odota, odota ainakaan mitään puutteita tällä ohjelmakaudella ja olemme luottavaisia siihen, että ryhmä tulee kyllä näkemään hyviä tuloksia ja totta kai voimme tutkia yksityiskohtaisemmin jotakin hanketta, mutta odot, tässä vaiheessa voimme pitäytyä tässä. Päästette vielä lähtemään tälle kertokaapalle jotakin näistä hankkeista, kun nyt olemme kerran tälle kertokaapalle jotakin hankkeista. Sure. I will um, then go by one by one on the project. Voin käydä yksitellen läpi projekteja, jotka käytte läpi ohjelmassanne. Ensimmäinen on Riikan Stradins sairaala, poliklinikka Riikassa. Se on yksi laajimmista sairaaloista tässä maassa. Ja se on tunnistettu tässä uudistusohjelmassa – avainprojektina, joka liittyy tähän terveysalan erityisosaamiseen tässä maassa. Ja ja vuonna 2007-2014 kaudella Latvia on esittänyt investointia tälle sairaalalle. Ja rahoitusta on tullut EK Euroopan rakennerahastosta. Ja Kokonaisarvo on 46 miljoonaa euroa rahoituksena, joka on samalla toteutus, jossa toteutetaan iso rakennus, joka kuuluu sairaalaan ja tuodaan myös sairaalalaitteistoa ja tätä on täydennetty ja sitten suunnitellaan seuraavaa investointijaksoa 50 miljoonan suuruisena. Ja me edelleenkin odotamme nyt vielä so- ohjelman soveltamisosioita. Meillä ei vielä ole tarkkoja lukuja, kun toteutetaan toinen rakennus sairaalan sisällä. Ja sen jälkeen teillä on vuorossa tämä Latvian rautatieyhtiö, joka esittää suurempaa investointia noin 41 miljoonaa euroa ja 47 miljoonaa tulee kohesiorahastosta ja muu on yhteisrahoitettu sitten Latvian budjetista, jonka osittain kattaa laina, jota he ovat pyytäneet Euroopan investointipankilta. Ja tämä projekti suunnittelee siis, että sähköistetään noin 300 kilometriä rataverkkoa niin Venäjän kuin Valko-Venäjän rajalta maan keskiosaan aina Riikan satamaan asti ja tämä investo helpottaa rahtikuljetusta itämarkkinoilta ja erityisesti yksi suurimmista kauppakumppaneista Latviassa on Venäjä, Venäjän federaatio ja näin voidaan toimittaa tuotteita tuotteita Latvian satamiin ja sitä kautta sitten Pohjoismaan markkinoille, mutta myöskin avataan kilpailua aina rahtikuljetuksille Kiinasta. Ja Latviallahan on vielä marginaalia tulla kilpailukykyisemmäksi, jos rahtikuljetusmahdollisuuksia parannetaan Kiinasta käsiin ja totta kai tästä on paljon hyötyä ympäristöllisesti myös, kun voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun siis muutetaan dieselin, vähennetään dieselin osuutta ja käytetään sähköä. Ja kustannushyötyanalyysi on suoritettu. Latvian viranomaiset ovat sen käynnistäneet ja Euroopan investointipankki on antanut tässä teknistä apua. Ja analyysin tulokset, tutkimuksen tulokset ovat hyvät. Ja voimme kuvitella, että projektin ainakin komissio hyväksyy tässä vaiheessa. Ja sen jälkeen vieraillaan opetusministeriössä tiedeosastolla ja tutustutaan aloitteeseen, jota edistetään tällaisella nuorisotakuulla, joka on tällainen sosiaalirahastojärjestely, jonka tarkoituksena on edistää pääsyä markkinoille, työmarkkinoille nuorten keskuudessa. Ja tämäkin projekti 32 miljoonan edestä, siis Euroopan sosiaalirahastosta, 19 Euroopan sosiaalirahastosta oikeastaan ja 13 miljoonaa tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta on aika menestyksekäs ja teillä on onni sitten tutustua aika tehokkaaseen tuen saajaan sosiaalirahastosta. Näin siis ensimmäisenä päivänä, joka on siis kes- tiistai heti pääsiäisen jälkeen, jolloin saavumme Riikaan ja sitten tutustutte tilintarkastustuomioistuimeen ja parlamentin valiokuntaan, joka käsittelee rakennerahastoja. Ja muuten se on sellainen foorumi, joka on korkeimmalla tasolla – EU-rahastoja koskevien päätösten osalta. Ja he joutuvat usein raportoimaan valtiovarainministerille, joten uskon, että teillä on onni nyt saada katsaus ja näkymä tähän päätöksentekoprosessiin Latvian poliittisissa toimielimissä. Ja seuraavana päivänä, teillähän on aika tiivis ohjelma, Eli Riikassa aamulla tutustutte tähän julkiseen Altum-kehityspankkiin, joka hoitaa rahoitusvälineitä niin aikaisemmalta ohjelmakaudelta kuin tällä ohjelmakaudella, ja joka tuo tukea pk-yrityksille ja tukee myös erilaisia malleja, jotka liittyvät energiatehokkuustoimenpiteisiin asuintaloissa ja asuinrakennuksissa. Ja oikeastaan on kyse takuurahastoista, joilla taataan lainoja pk-yrityksille – ja rahoitetaan erilaisia malleja kasvuyrityksille ja samoin mikrorahoitus kuuluu heille ja samalla edistetään rahoitusvälineitä, joita markkinoilta otetaan yhteisyrityksille ja teknologian kehittäjille. Kokonaisbudjetti pyörii sadan miljoonan ympärillä. Se tulee Eurooppaan EU-rahastoista ja Latviallehan se on iso summa ja muuten varmaankin teille kerrotaan viranomaisten toimesta, että että investoinnit EU-rahastoista ovat yli 50 prosenttia julkisista investoinneista – ja osuus BKT-kasvuun, meidän osuutemme siis on silloin tietysti erittäin suuri vuosittain. Ja toinen suuri investointi, jota Altum edistää, on teho, energiatehokkuusmalli asuinrakennuksille. Sen arvo on noin 130 miljoonaa euroa ja siitä 26 miljoonaa investoidaan rahoitusvälineiden kautta takuut ja lainat asunnon omistajille ja muu sitten investoidaan tukien kautta. Ja tämä investointiyhdistelmä, siitä on päätetty Latviassa ex antearvioinnin kautta tällä sektorilla. Ja haluaisin nyt vielä huomauttaa, että Altum on esitelty hyvänä esimerkkinä tällaisena yhtenäisenä luukkuna EU-tuen osalta. Ja kun julkaistiin viime vuonna maaraportti, niin se kävi siitä ilmi. Ja tämän virailun jälkeen Altumilla siis valtuuskunta matkustaa Olainen kaupunkiin noin sadan kilometrin päässä Riikasta. Matkustatte bussilla ja on suunniteltu vierailua korkean teknologian yritykseen, joka on saanut tukea ja jota on edistetty kilpailukyky- ja kehitysohjelman puitteissa Olain Farm tuottaa lääketuotteita ja lääkealan tuotteita. Investointi on aika merkittävä Latvian markkinoilla. Se on noin 6 miljoonaa euroa ja siitä yhteisrahoitetaan yksityisten investoijien toimesta 4,1 miljoonaa euroa, eli siinä on aika iso osuus tuen saajille. Ja sitten valtuuskunta ajaa Bauskan kaupunkiin, joka on matkalla Liettuan rajalle ja siellä tutustutaan elintarvikeyhtiön, ruoantuotantoyhtiön, joka on yksi kumppani tällaisessa yhteisessä ohjelmassa – Latvian tutkimuslaitoksen kanssa. Se on hieman pienempi projekti. 5,5 miljoonaa euroa on rahoitus, on koko osuus. Ja meidän rahastostamme tulee noin 3,2 miljoonaa. Ja on myös toimintoja, joiden tarkoituksena on tukea erityisosaamista tässä pienessä yhtiössä Bauskassa. Ja luotan siihen, että näet tapaatte hyvin määrätietoista ja aktiivista väkeä. Ja tämän jälkeen valtuuskunta ajaa Liettuaan ja vierailee tällaisessa alueellisessa jätehuoltokeskuksessa. Jo, tämä käynnistettiin jo 2013 ohjelmakaudella 11 miljoonaa euroa ja nyt se on jo toimiva kokonaisuus. Hanke on jo nyt toimitettu eteenpäin. No en oikeastaan tiedä suoraan sanoen kovin paljon tästä projektista. Ja sitten bussi, kun ta- saavutte Vilnaan, ajaa pääteitä ja tämän on rahoittanut Euroopan kohesiorahasto. Kokonaisbudjetti on ollut 84,1 miljoonaa euroa näiden pääteiden rakentamisessa siis. Ja, ja sitten ohjelmassa on vierailu Ignaliinan ydinvoimalaan torstai-aamuna Kiitos. Nyt voin antaa puheenvuoron Rova Metaksa Kupululle Hän voi kertoa meille siitä, mikä on tilanne Englannin osalta. Uh, dear chair. Uh, so the, the... Niin. Tämä vierailu jatkuu sitten Englannin uh, ydinvoimalassa viimeisen veronne jälkeen vuonna 2011 on ollut erinäisiä muutoksia ohjelmassa. Ydinturvallisuus on nyt tärkein tavoite komissiolle. Ignalinan ohjelma osaltaan edistää radiologisen riskien vähentymistä ja myöskin yleisöön kohdistuvien riskien vähentämistä. Tämä on Tsernobylin, tämä oli Tsernobylin tyyppisiä voimareaktoreita, reaktoreita, jotka on suljet, pyritty sulkemaan. Nykyisen varautuskehyksen puitteissa on uusi asetus, joka määrittää selkeän roolin osapuolille tässä prosessissa, joka liittyy valvontajärjestelmien hallintaan ja komissio on tehnyt suunnitelmia että on olemassa tietty peruslinja näiden ohjelmien seuraalle. Kun viimeksi kävitte paikalla B1, projekti, joka on ydinpolttoaineen varastointilaitos. Tämä on sama hanke on että tämä on nyt käytössä. Tämä on varsinainen virstanpylväs. Voimme ilmoittaa teille, että varsinainen virstanpylväs on saavutettu tänä vuonna 25. helmikuuta, jolloin viimeinen käytetty polttoaine otettiin reaktorin yksiköstä kaksi, yksikön yksi ja kaksi on nyt kummastakin on poistettu täysin polttoaine. Vierailun ei sisälly tämä, mutta kävitte viimeksi B3, kahdessa, kolmessa ja neljässä joissa käsiteltiin radioaktiivista jätettä. Nämäkin ovat käynnistäneet toimintansa, joten eh, prosessit on keskeytetty ja nyt voitte käydä myös turbiinihallissa sen purkamisen yhteydessä. Tämä on hanke, jota on pantu toimeen. Sen on pannut toimeen operaattorin oma henkilöstö. Sitä on toteutettu eh, asianmukaisten ohjelmukaisesti. This is eh, on my side. Tässä kaikki. Kiitos. Jos ajattelen tänäänkin vielä tätä asiaa, niin minua karmii se, mikä tilanne oli silloin, kun kävimme siellä. Ja nyt Empel pääosastolta ja Kasmarker. Ja sitten kollega Vaughan saa puheenvuoron. Thank you very much, Chair. Um, I will say... Kiitos eh, puheenjohtaja. Muutama sana näistä rakennerahastojen rahoittamista projekteista Latviassa. Nämä ovat mielenkiintoisia. Ensinnäkin projektin itse etun edut. Ja sen lisäksi tämä on projekti, joka on hyvien tärkeiden politiikan uudistuksen keskiössä. Tässä puhutaan 32 miljoonasta ESFn ähm, rakennerahastojen rahoittamasta. Se kestää puolitoista vuotta. Tämä tulee päättymään elokuussa 2018. Eli te tulette paikalle silloin, kun projekti alan täysillä toteuttamassa. Tässä on kysymys siitä, että tarvitaan mahdollisuuksia ja pätevyyksiä 17-29-vuotiaille, lähinnä työttömille nuorille – nuorille ihmisille, joilla on hyvin jotka ovat huonosti koulutettuja, joilla on tällaisia heikompia työpaikkoja ja jotka muutenkin nämä ovat nuoria, jotka on vaikea saavuttaa. Ja nämä nuoret ovat nyt mukana sitten vuoden puolitoista tässä projektissa ja saavat erilaisia pätevyyksiä, esimerkiksi ammattipätevyyden. Ja tämä on luettelu, joka uudistetaan vuosittain keskusteluissa työnantajien ja AY-liikkeen välillä. Osa tästä vetohjelmasta on se, että nämä nuoret osallistuvat 15-viikkoisen työharjoitteluun Eli nämä nuoret voivat osallistua näihin ohjelmiin ja tätä, tämä on se, mitä tässä halutaan äh, pätevöittää näitä nuoria. Ajatus on, että nämä nuoret saavat, äh, näitä, että näitä pätevyyksiä saa noin 6500 nuorta työtöntä. Tänä päivänä noin 60 prosenttia tästä on saavutettu. Toiseksi, että tarjotaan parempaa osaamista 1500 nuorelle, jotka tällä hetkellä ovat hyvin huonosti koulutettuja ja 80 prosenttia on saavutettu tästä tavoitteesta. Sen lisäksi pyritään äh, myös saavuttamaan 500 henkilöä, jotka ovat erilaisissa laitoksissa, keskuksissa. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tässä projektissa, kun nuoret osallistuvat, äh, yleensä nämä nuoret löytävät työpaikan. Tämä projekti on hyvin mielenkiintoinen juuri siksi, että se nimenomaan suuntautuu nuoriin, jotka tarvitsevat tukea. Mutta se myös osoittaa hyvin, miten näillä rahoilla ja miten niitä rahoja on ylipäätään olemassa ja miten näillä rahoilla toteutetaan meidän prioriteettejamme. Ja kaksi tärkeintä puitteistoa tässä politiikan alaa, jossa me tätä projektia toteutamme. Ensimmäinen on nuorisotakuu, joka alkoi Latviassa vuonna 2014, joka rahoittaa kolmea projektia ja yksi niistä on tämä projekti, jonka juuri mainitsin, jota kutsutaan myös toisen mahdollisuuden ohjelmaksi. Sitten on toinen ohjelma aktiivisista työmarkkinatoimista ja kolmas, jolla aktivoidaan tarpeita yhteis- tai kunnissa. Ja että nuorisotakuulla yritetään rahoittaa tarkoittaa sitä, että nuoret äh, saisivat kokea, äh, kokeilla työtä ja että annetaan mahdollisuus käynnistää esimerkiksi yrityksiä, startuppeja. Eli tässä on koko joukko erilaisia toimia, jotka katetaan täällä nuorisotakuupuitteistolla ja projekti, jossa te vierailette, on osa sitä. Toinen tärkeä poliittinen impulssi tässä on se, että tässä on käynnissä jatkuva uudistus Latviassa. Tämä on erittäin tärkeää myös ollut näissä maakohtaisissa raporteissa ja suosituksissa, joissa maat uudistavat tätä uutta lähestymisperusteista oppimista. Ja toivon mukaan loppujen lopuksi näiden nuorten ihmisten työllisyys paranee, koska nämä nuoret ovat sellaisia, jotka ehdottomasti tarvitsevat lisää pätevyyttä ja, ja koulutusta. Kollega Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Um, first of all, can I say... Uh... Puheenjohtaja, niin minusta on hyvä, että laajennetaan tätä matkaa neljä päiväiseksi, koska on vaikea käydä kahdessa maassa kolme päivän aikana – ja varmasti valtuuskunta on hyvin iloinen tästä. Olen iloinen siitä, että käymme Liettuassa ja Latviassa myös. Ne ovat kaksi maata, joihin emme ole tehneet moniakaan käyntejä. On käyneet pienissä, suurissa jäsenvaltioissa, mutta hyvä käydä pienissä jäsenvaltioissa välillä. Ehkä saamme nähdä, minkälaisia ovat nämä operatiiviset ohjelmat ja on hyvä nähdä, mikä on tilanne. Olen iloinen tästä. En kommentoi kovinkaan paljon ohjelmaa. On varmaan vaikea ryhtyä muuttamaan sitä tässä vaiheessa, mutta ehkä kysymys kuitenkin komissiolle tästä rautateiden sähköistämishankkeesta. Minusta näyttäisi siltä, että tämä on hanke, jossa ei ole vielä tehty tarjouksia rahoituksesta, miten on aiempien vaiheiden osalta, onko ne toteutuneet, ne, koska jos me nyt vain sitten, kysymys on varhaisessa vaiheessa hankkeesta, on paljon nähtävää. Ehkä tähän saisimme vastauksen siis siitä, mitä me voimme nähdä, kun me menemme tutustumaan tähän rautateiden sähköistämishankkeeseen. Yes, thank you for the question. Indeed, this... Kiitos. Totta on, että tämä projekti on ihan uusi. Se ei ole mitään jatkumoa aikaisemmista hank- aikaisemmille hankkeille. Ja se on jo aika kypsässä valmisteluvaiheessa. Ajattelen, ajatellen nyt tek, suunnittelun teknistä edistymistä. He aikovat kertoa teille, että he aikovat ilmoittaa julkisista hankkeista ja menettelyistä jo hyvin pian. Ja nyt hakemukset, jotta rahoit, kohesiorahaston rahoitusta varten tulevat odotetusti komissioon ennen kesää. Ja miksi tämä projekti on sitten valittu? Voisin kuvitella, että kun se on kuitenkin kaikkein tärkein projekti Latviassa, ainakin kooltaan ja investointien keskittymisen kannalta kohesiorahastosta yhteen ainoaan projektiin. Siis kollegat ovat tunnistaneet tämän poliittisesti merkittäväksi myöskin siksi, että tässä on ollut aika laajaa poliittista keskustelua tässä maassa, joka päättyi hallituksen päätökseen, joka tehtiin viime vuoden lopussa ja jossa valittiin ne tekniset ratkaisut, joita aiotaan esittää oikeastaan yhdistäminen Venäjän rajalta Riikaan. Vaihtoehtona oli olla yhdistämättä Riikaan, vaan pikemminkin satamiin länsirajalla. Ja siinä on tietysti vähän huonempi hyötykustannussuhde, joka pysyisi kuitenkin positiivisena sekin vaikkakin kalliimpana, mutta kansallinen yhteisrahoitus olisi silloin ollut kestämätöntä Latvian valtion budjetin kannalta. Mutta noin fyysisesti se ei ole kovin merkittävää, mutta itse asiassa se on iso asia. Kiitos. Näin tämä kohta on käsitelty loppuun. Ja nyt haluaisin saada aikaan äh, luot luottamuksellisuutta, kun keskustelemme Volkswagenista. Pyytäisin kaikkia poistumaan salista. Ja kello 17.45 jatkamme eh, toisen valiokunnan kanssa yhdessä. Siihen asti pyydän teitä odottamaan. On sanottu, sallittuja ovat tietysti tiedontajat, neuvonantajat ryhmistä tietysti myöskin sihteeristä valiokunnasta tietysti keskustelukumppanimme. No niin, kiitoksia kovasti, että tulitte odotamme mielenkiinnolla tapaamista jälleen Latviassa ja muu vieraamme pyytää nyt poistumaan salista ja myöskin lehdistöä poistumaan salista. Kiitos. Ja.